Yes, hello. Äh, good no niin, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa ITREN valiokuntaan, missä me aloitamme hyväksymällä esityslistan. Se on kansioissanne, jolle ei ole mitään huomautettavaa siihen. Se on hyväksytty muutoksitta. Toteaisin sitten, että kaikki kielet ovat käytettävissä romania lukunottamatta. Ja sitten pöytäkirja toiselta syyskuuta ovat myös teidän kansioissanne. Jos ei kukaan vastustakaan, niin voimme hyväksyä esityslistan. No niin, kiitos. Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteisen korkeatasoisen tietoturvan varmistaminen koko unionissa. To 40 minutes, and that means that the rapporteur... Tässä 45 minuuttia viisi minuuttia esittelijä, sitten muut kol, viidestä kolme minuuttia, kolme minuuttia myös komission edustajana pyytäisin, että jokainen myös pitää kiinni tästä ajasta. Rouva Pilar del Castillo. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Käymme tänään ensimmäistä keskustelua tästä lainsäädäntö asiasta, joka käsittelee korkeatasoista verkko- ja tietoturvaa Euroopan unionissa. Olen tämän asian valmistelija tässä valiokunnassa ja haluaisin kertoa joistakin keskeisimmistä näkökohdista, joille perustan sitten ehdotukseni, joka lähetetään käännettäväksi 16. lokakuuta, eli yli huomenna, kun käännökset ovat valmiina kokoonnon varjesittelijöiden kanssa marraskuun alussa, mutta lähetän kyllä tarkan päivämäärän heille myöhemmin. Kyseessä on nyt ehdotus, jolla vastataan, vastataan pyyntöön, jonka Euroopan parlamentti esitti vuonna 2010. Tämä on hyvä muistaa, kun parlamentti antoi mietinnön Euroopan digitaalisesta agendasta. Minusta tämä on erittäin tarpeellinen ehdotus. Jos haluamme hyödyntää kaikki digitaalisen yhteiskunnan tarjomat mahdollisuudet, niin niissähän verkkojen turvallisuus on ollut paljon pinnalla ja tällä alalla haasteita on jatkuvasti. Se edellyttää yhteistyötä. Se edellyttää, että voidaan turvallisuus taata. Ja tästä juuri on kysymys komission ehdotuksessa. Mielestäni todella tämä on mahdollisuus, jota ei pidä päästä käsistä, vaan oikein perusteellisesti kunnolla tehtävä tässä työtä, niin kuin muissakin asioissa meillä on aikataulu tiukka, koska vaalikausi pian loppuu, joten meillä on suhteellisen lyhyt aika valmistella tätä asiaa. Nyt haluaisin kertoa asioista, jotka ovat mielestäni keskeisemmät akselit, joiden ympärille laadin parlamentin ehdotuksen, komission ehdotuksen pohjalta. Ja mainitsen ne näkökohdat ja asiat, joissa voisimme parlamenttina parantaa komission ehdotusta. Ensimmäinen tärkeä periaate koskee tehokkuutta. Se on erittäin tärkeää, koska näin ei vaikeuteta tilannetta niiden asioiden kohdalta, joissa se ei ole välttämätöntä, ettei olisi vaatimuksia, jotka toisivat vain lisää byrokratiaa, vaan pyrimme käyttämään toista tietä ja pitämään mielessä jatkuvasti tämä tehokkuusperiaate tehokkuusperiaate, jota sitten sovelletaan verkkoturvallisuuteen. Tämä on tärkeää ja siinä mielessä on tärkeää analysoida komission ehdotuksen niitä kohtia, jotka liittyvät soveltamisalaan. Tässä mielessä ehdotuksessa puhutaan liitteestä yksi, lukuun neljä ja kaikki palvelun tarjoajat verkossa otetaan mukaan, jätetään luettelo avoimeksi ja määrittelemättömäksi. Tämä mielestäni tuo mukanaan tiettyjä ongelmia ensinnäkin, että kaikki ovat mukana toisekseen, niitä ei ole määritelty. Ainakin luettelo on avoin. joitakin näkökohtia, jos halutaan jättää avoimeksi varmuuden vuoksi, niin eihän siinä mitään, koska uusia asioita voidaan myöhemmin ottaa mukaan, mutta jos tämä on näin laaja kaiken sen avoimuuden lisäksi, minusta se on ongelmallista. Ja lausunnossani pyrin käsittelemään tätä näkemystä. Uskon, että näin laajennetaan tällaista turvallisuuskulttuuria. Kylläkin se on hyvä, mutta vaarana on, että näin luodaan lisää byrokratia kerros yhteisen sääntelyn osalta, jota on vaikea hallinnoida julkisessa hallinnossa. Esimerkiksi näistä turvapoikkeamista tulee ehkä niin paljon niin ilmoituksia, etteivät, ettei julkishallinto niitä saa kunnolla hallinnointia. Eikä tällainen turvallisuuskulttuuri perustu tur- riski hallintaan, eikä näin voida kaksisuuntaisesti toimia eri markkinatoimijoiden ja vastuuviranomaisten välillä. Minun mielestäni neljännen luvun velvollisuudet olisi rajattava niihin palveluihin, jotka ovat keskeisiä, elintärkeitä, kriittisiä palveluja yhteiskuntamme hyvän toiminnan vuoksi. Energia, liikenne, terveys, rahoitusmarkkinat esimerkiksi joten tuntuu siltä, että liitettä kaksi olisi näin muutettava. Julkishallinnon osalta olisi kehitettävä tasapainoa. Julkishallinnollahan on jo velvoitteita ja näiden, ja toisaalta hallinnon digitalisoinnin edistämisen välillä olisi saatava tasapaino, on otettava huomioon julkishallinnot Tästä tulee myös puhumaan lausunnossa. Tehokkuuden nimissä on myös syytä arvioida uudelleen komission ehdotusta niin, että, komis, että, komis, että jokaisen jäsenvaltion perustettaisiin vastuviranomainen, joka vastaa direktiivin täytäntöpanojen valvonnasta. No, onhan selvää, että erilaisia ratkaisumalleja eri valtioissa on tällä alalla. Ei pidä unohtaa, että Jokaisella valtiolla on oma strategia. ja siinä on voitu käyttää yhtä viranomaista kaikkia sektoreita varten tai sitten toimialakohtaisia viranomaisia, jotka siirtävät tämän direktiivin vaatimukset säännellyille toimijoille, joten näyttää nyt siltä, että kaikkein parhaiten toimiva malli ei olisi se, että perustettaisiin uutta viranomaista, vaan että olisi yksi, yksi yhteyspiste, joka toimisi kanavana jota pitkin tieto kulkee. Ja samalla se toimisi jäsenvaltion edustajana yhteistyöverkostossa. Tämä on tärkeää, koska jos näiden viranomaisten ja mekanismien rakenne on hyvin jäykkä, niin eihän se sitten tule toimimaan, vaan tarvitaan joustavuutta. Jäsenvaltioiden on käytettävä mekanismejaan ja sitten yhteistyötä, tämän yhteistyön kautta tehtäisiin sitten nämä, nämä CERTS, mekanismit, niihinkin voisimme soveltaa samantapaista logiikkaa, kuten tiedämme, jäsenvaltioilla on CERT-mekanismi, jota käytetään omalla alueella. Nämä voivat olla yksityisiä tai julkisia, kansallisia tai alueellisia, toimialakohtaisia tai yleisiä, hallituksen kautta toimivia ja niin edelleen. Nämä erilaiset jäsenvaltioissa käytössä olevat mallit on huomioitava sitten verkkoturvallisuuden hallinnointi jossakin, kussakin jäsenvaltiossa, kun puhutaan tämän verkkoturvallisuuden hallinnoinnin mallista, niin eh, siinä koordinoidaan eri sertsejä ja sovelletaan teknisiä ja poliittisia kriteerejä, joita pidetään kaikkien asianmukaisimpina niin, että voidaan taata eh, prioriteettiryhmien ja eh, strategisten ryhmien toimintaa oman verkkoturvallisuusstrategian sisällä, joten mielestäni tässä pitäisi vaatia jäsenvaltioita ainoastaan se, että ainakin yksi seerto jää voimaan, joka tarjoaa toimia kaikille liitteessä kaksi mainittujen alojen toimijoille ilman, että mennään tähän hallintomalliin kussakin jäsenvaltiossa. Toki on taattavaa koordinaatio. Edellytykset on esimerkiksi varmistettava, että sertit toimivat jatkuvasti 24 tuntia 7 päivää viikossa. Tämä on tietenkin loogista. Eikä sitä oikeastaan tarvitsisi edes sanoa, mutta kyllä se pitää olla täällä vähemmäiskriteerinä mukana, jotta koordinaatio voidaan taata. Sitten toinen näkökohta tai perspektiivi, jota olisi tästä mielestäni arvioitava ja huomioitava, kun arvioidaan tätä ehdotusta, koskee sitä, että olisi saatu aikaa lisää luottamusta sekä markkinatoimijoiden välillä niin, että toimijoiden turvapoikkeamme ei, ei olisi liikaa ja toisaalta jäsenvaltioiden ja vastuviranomaisten luottamuskumppaniin ja luottamus myös tähän yhteistyöverkostoon suurella alkukirjaimella. Ei pidä unohtaa, mikä on ehdotuksen lopputarkoitukset. Korkeatasoinen verkkojen turvallisuus. Kyseessä ei ole direktiivi, tämäkin on tärkeää huomioida. Kyseessä ei ole sellainen direktiivi, joka on osoitettu kuluttajille, ja näin ollen ehdotuksessa niin tulee tekemään jotakin muutoksia, jotka koskevat tiedon julkisuutta tai luottamuksellisuutta. Luulenpa, että olen jo käyttänyt viisi minuuttia, niin Joten haluaisin nyt vain todeta, että kuten sanoin, aion tehdä tarkistuksia, joissa mainitaan myös tämän delegoitujen säädöstä määrä ja, ku, ja tilintarkastukset ja direktiivin suhde muihin yhteisön elimiin. Tämä, nämä asiat ja muuta kohdat, jotka mainitsin, tulevat mukaan. Ja kun todella, kuten sanoin, 16.10. jäätään käännettäväksi ehdotukseni. Pari viikkoa sen jälkeen voimme sitten pitää ensimmäisen varjoesittelijöiden välisen kokouksen sitten, kunhan käännökset ovat valmiina. Ja tietenkin olen kaikkien kollegoiden käytettävissä, jotka haluavat osallistua tämän asian käsittelyyn. No, on todella tärkeä ja olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän panoksiemme kautta se vielä paranee. Kiitoksia. Thank you, Mr. Castillo. Kiitoksia, Rova Castillo, esittelijänä. Herra Klante puhuu varjoesittelijä Kalfinin puolesta ja SD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. On aivan totta, että luen täällä ääneen kollegani kirjoittamat kommentit, kollega eivät välttämättä paikalla. Komission ehdotuksen tarkoitus perättä silloin, kun on kyse yhteisestä korkeatasosta verkko- ja tietoturvan varmistamisesta kunniassa, on sinänsä kunnossa. Periaatteet ovat kunnossa, mutta jossain tapauksessa joitakin seikkoja, jotka aiheuttavat päällekkäistä, täytyy hieman selventää, rajata paremmin. Täytyy pohtia, mitä vastuita kullakin viranomaisella on ja mitenkä yritysten täytyy suhtautua vastuuseen ja muiden alan toimijoiden turvallisuusloukkaukset täytyy selvittää. Lisäksi täytyy va- va- varmistaa vastuuviranomaisten rooli silloin, kun on tällaisesta tietotekniikan turvaformista kyse tai tästä kriisiryhmästä. Uusi tietoturvasäännöstö, joka eu on astunut voimaan, täytyy myöskin ottaa täysimääräisesti huomioon. Herra Kalvin ehdottaa, että että sekä laitteiden että ohjelmistojen valmistajan täytyy vapaaehtoisesti täytyy siis noudattaa sääntöjä, jotka ovat vapaaehtoisia, joista nyt tällään sitovia. Ehdotus, jonka IMKON esittelijä on tehnyt, herra Schwab nimittäin, viittaa myöskin julkisen sektorin toimiin, mutta katson, että tämä tuo hieman vääristymää yksityisen ja julkisen sektorin välille. Tietoturva ei saa johtaa siihen, että verkon turvallisuus vaarantuu. Lisäksi jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että tällaiset kriisiryhmät, sertit todellakin perustetaan se, jotka ovat täysin toimintakykyisiä. Tässä kaikki, mitä herra Kalvin olisi sanoa. Kiitoksia herra Glantti. Vielä toinen saksalainen, tällä liberaali Jürgen Kreutzmann. Ja, danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Tietotekniikan alan tietoturva on yhä tärkeämpi asia. Tämä oli viime aikoina tullut täysin selväksi. Esimerkiksi toiminnan riippumattomuus, infrastruktuurit, kaikki täytyy turvata. Hyvin paljon täytyy tehdä työtä, koska tällaisista turvaloukkauksista on valtavia seuraamuksia kuluttajille ja myöskin viranomaisille. Koordinoinnin täytyy hoitaa paremmin jäsenvaltioiden kesken, niin että jäsenvaltiot eivät yksin voi tehdä tätä työtä. Perusajatuksena komission ehdotuksessa on tietystikin juuri tämä pyrkimys, mutta suhtaudun hieman epäilevästi kuitenkin esimerkiksi soveltamisalaa koskevan ehdotuksen, koska tässä ei ole selvää, että kaikki toimijat kuuluvat tämän piirin. Nyt täytyy selkeästi vetää raja, mitkä palveluiden tarjoajat kuuluvat mukaan ja mitkä eivät. Rajanveto täytyy hoitaa kuntoon. Ja sitten mitkä palvelut kuuluvat tässä, tämän mukaan, pankit, energia-ala. Nämä ovat erittäin tärkeitä julkisen elämän kannalta, mutta myöskin sosiaaliset verkostot ja verkko, joilta voi ostaa tavaroita, täytyisi pitäisi laittaa saman kategoriaan. Tämä on eri asia. Tästä täytyy hieman selvitystyötä vielä tehdä. Ja sitten kysymys. olimmeko samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että turvallisuus paranee ilman, että joustavuus kärsii, ja onko tämä kaikki tarkoituksenmukaista, mitä esittelee ehdottaa? Pitäisikö ottaa käyttöön pikemminkin nämä jo olemassa olevat järjestelmät ja vapaaehtoisesti houkutella kaikki mukaan, koska jotkut yritykset ovat paremmin varautuneet ja hyökkäyksiin kuin muut. Kaikille sopiva yhden koon ratkaisu ei välttämättä ole oikea. Pitäisikö kenties pohtia tietoturvaa, esimerkiksi yrityssalaisuus ja toisaalta sitten yksityinen suoja, luottamus, luottamukselliset että Täytyy aina varmistaa, että mikäli verkosta löytyy jokin heikko kohta, siihen ei jatkuvasti hyökätä tuon samaan yhteen ainoaan paikkaan. Kyse on myöskin taroisista kysymyksistä. Täytyy varmistaa, että myöskin feedbackia saadaan, että teollisuuden ala tietää, mikäli siihen on kohtin kohdistunut hyökkäyksiä, ja mikä va- jäsenvaltion vastuussa ja mikä viranomainen vastuussa, mikäli esimerkiksi yritys toimii useassa jäsenvaltiossa. Entä sitten verkkopalvelut, online-palvelut, kun ostaa palveluita tai tavaroita netistä? Kuka silloin vastuussa verkkoturvallisuudesta? Tämä käy selvää. Tähänkin täytyy saada harmonisoitu ratkaisu. Olen varma, että että yhteistyössä rouva esittelijättären kanssa voidaan tämä teksti saattaa asianmukaiseen tasapainoon. Kiitos. Kiitos, herra Kreutz. Vihreiden puolesta Amelia Andersdotter. Thank you, Chair. And... Kiitos, kollegat. Kiitos ensinnäkin valmistelijalle alustuksesta, kun hänkin korosti, että tämä on tärkeä aihe. Se on ihan yhtä tärkeä kuin se on vaikeakin valiokunnallemme. Meillä on tässä kaksi osastoa, jotka ovat tätä käsitelleet ja esittäneet myös ajatuksen siitä, että tässä on aika monimutkainen soveltamisala tulossa. Viireissä olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on myös tällaista verkostoa luomassa sisämarkkina-asiana. Selvää on, että internetä käytetään kulttuuria, yksityiselämää, pankki ja muuta varten, niin siellä innovaatiot ja Yrittäjyys ovat tärkeä siellä, ja siksi se on tärkeä paikka. Me ihmiset ja me yritykset lyöttäydymme yhteen paremman huomisen hyväksi. Me tykkäämme internetistä. Se on saanut hyvää aikaa paljonkin meille. Komission ehdotus on kuitenkin puutteinen monilta osin. Moni kollega on jo ottanut sen esille ensinnäkin. Aivan käsittämätöntä, mihin suuntaan sillä ollaan menossa ala on kovin kriittinen, jäsenvaltiot eivät vaikuta ymmärtävän oikeastaan mihin tällä mennään. Jäsenvaltiossa se meni puolustusvaliokuntaan meidän parlamentissamme. Siis mistä lähtien puolustusvaliokunta on kaikkien asianmukaisen valiokunta käsittelemään sisämarkkina-asioita? No ei siis koskaan. Ei, ei sinne piti mennä. Sen piti mennä semmoisen paikkaan, missä sisämarkkina-asioita käsitellään. Minun maani ei oikein ymmärtänyt, että tämä oli komission tarkoitusperää. Eli Turvallisuus ei ole mikään itse tarkoitus, vaan keino saavuttaa jotain. Ja tässä tapauksessa haluamme, että internet on luotettava niille, jotka ovat verkossa. Mutta sen sijaan, että taataisin se, että luottamus murtuisi internetiin, joka on meidän LIBE-valiokunnan kuulemisessa tullut selväksi viime kuukausina, ajatellaan näitä skandaaleja tai verkkokirjarikollisuus, uutisointi pari vuoden ajalta, niin komissio aikoo sitten tämän korjaamiseksi hoitaa siis valtiotoimien. Miksi valtion henkilöstö edellyttää eri sääntöjä, kun ajatellaan, miten luotamme näihin alustoihin ylipäätään, kun tavalliset ihmiset, kansalaiset ja yrittäjät edelleen ovat turvattomassa alustassa, sellainen mikä internet on. Komissio olisi voinut jotenkin myös direktiivillä tähän voinut puuttua, mutta aika vähän on nähtävissä miten tämän hyväksi. Se on väärin. Eli mikä olisi sitten järkevä tapa edetä? Jos ajatellaan verkkoturvallisuutta, niin se on yhä useammin sysätty puolustusviranomaisille Verkkorikollisuudesta on paljon keskusteltu täälläkin ja usein on kyse jäsenvaltioiden puolustusministeri ottanut sen valtiovarainministeriöitä, eli sotilaalliset instituutiot, jotka jo ovat luonteenomaisesti sopimattomia käsittelemään näitä asioita ja saavat yhtäkkiä paljon enemmän vastuuta siitä, miten taloutta hoidetaan. Ei armeijaa luoteta. Siellä on komento tietyllä tasolla ja kaikki noudattaa sitä komentoa kautta linjan, koska sitä tarvitaan armeijassa, tietenkin armeijan ongelmien ratkaisemiseksi, Markkinoilla ei tätä komentoa tarvita. Se täytyy jakaa vaikuttavammin. Se perustuu luottamukseen, viestintään, ihmisten ystävällisyyteen. Eli direktiivin pitäisi olla avoimempi, kun pahat kaverit iskevät, niin kenen puolen kääntyä. Nyt on hyvin vaikea selvittää sitä, että tämä tältä pohjalta verkossa. siksi tarvitaan selkeitä sääntöjä siitä, kuka on vastuussa mistäkin, kun jokin menee päin prinkkalaa. Ei tässä ole mikäänlaista avoimuutta tilastoistakaan. Ja ne ovat hyvin tärkeitä tässä esimerkiksi, jos ajatellaan verkkorikollisuutta ja ongelmia, niin vasta keväällä komissio totesi meille, että verkkorikollisuustappiot ovat noin 290 miljoonaa vuodessa. Voitot puolestaan ovat jotakin 700 miljoonaa luokkaa. Eli joku vetää välissä 400 miljoonaa ilman, että kukaan muutenkaan menettää mitään. Siis mitä tämä tarkoittaa? Komissio voisi selittää tämän esimerkiksi keräämällä tietoja eri yrityksiltä, semanttikilta esimerkiksi, jotka eivät välttämättä koordinoikaan edes toimiaan. Eli tämä täytyy tietää, jotta voi tehdä poliittisia päätöksiä hyvältä pohjalta. No huomaan, että puheenjohtaja uhkailee minua nuijalla. Tässä on paljon kriittisiä kysymyksiä. Komissio on osoittanut kyllä hyvää suuntaa. Tämä on siis markkina asia toki ja sitä pitää käsitellä markkina-asiana, mutta on siinä jotakin ongelmia, joita komissio ei ole ottanut huomioon esityksessä ja siksi parlamentissa meidän täytyy kyllä siihen puuttua, jos haluamme, että internetistä tulee tulevaisuuden vetojuhta tulevaisuuden taloudessa, niin kuin me sen haluamme olevan. Kiitoksia Amelia, että ymmärsit. Ja sitten Viki EKRn puolesta. Thank you. I'll try and comment on. Kiitos. Yritän kommentoida jotakin kommentteja, joita kollegat täällä jo esittävät. Aloitetaanpa esittelijästä. Kiitoksia siitä, että erityisesti keskityitte tärkeisiin aloihin energia, liikenne, terveys, rahoituspalvelut. Kohde on nyt tarkennettu. Kommentoitte myöskin, että meidän pitäisi pyrkiä kunnioittamaan niitä maita, joissa on jo olemassa järjestelmiä, jotka toimivat hyvin eikä pidä olla liian määräävä, koska muuten saattaa olla, että hyvät käytänteet katoavat. Täytyy varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot voivat päästä tiettyyn verkko- ja tietoturvaan ja että kyberturvallisuusstrategia täytyy olla kunnossa ja myöskin nämä kriisiryhmät täytyy laatia, jotta ne voivat toimia sitten, kun ongelmia syntyy. Mutta niitä täytyy olla riittävän joustavia niin, että että olemassa olevat rakenteet eivät vaarannu, mikäli ne toimivat hyvin jo muutenkin. Uskoakseni lausunnon laatija esitti hyviä huomautuksia, jotka liittyvät byrokratiaan, varsinkin kun on pienistä toimijoista kyse tai järjestöistä, jotka eivät kuulu näiden neljän sektorin joukkoon, jotka hän mainitsi. Meidän täytyy varmistaa niin ikään, että on selvää, ketkä kaikki kuuluvat soveltamisalan ja ketkä eivät. Halusin tähän tarkistuksia tehdä. Käsittääkseni te kommentoitte julkista sektoria, julkisen sektorin velvoitteita, Pilar. Tarkoitatko, että sinulla on samanlainen katsantokanta kuin IMKon esittelijä, joka halusi Imkon esittelijä, joka halusi, halusi artiklasta 14 pois julkisen sektorin toimijat ja, ja viittasi vain muihin kuin julkisen sektorin toimijoihin. Olen hieman huolestunut sen osalta, miten suhtaudut luottamukselliseen tietoon nyt täytyy varmistaa, että mitään pakkoraportointia ei tule niin, että luottamuksellisuus saattaisi vaarantua. Ja saattaa, että ihmiset eivät ole mukaan siksi, että ovat huolestuneita luottamuksellisuudesta, salsapidosta. Vihreät, vihreät eivät edes kuuntele, kun heille puhutaan. Näemä. Eikä puheenjohtajakaan kuuntele. Olen täysin eri mieltä vihreiden kanssa, e- etteikö tämä liittyisi puolustukseen. Kyllä tässä on elementtejä, joilla on tekemistä myöskin puolustuksen kanssa. Ja puolustus on aivan yhtä tärkeä sisämarkkinakysymys kuin muutkin. On tärkeää, että ei estetä kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, koska tämä on hyödyllistä yrityksille. Vähimmäisharmonisaatio, harmonisointi tarvitaan – siihen täällä pyritään, mutta jotkut maat äh, haluavat takaa voivat mennä pidemmälle, tai niin täytyy mennä pidemmälle. Esittelijä esitti merkittäviä huomautuksia, jotka liittyivät luottamukseen. Siihen, että ihmiset voivat luottaa siihen tietoon, jota he jakavat internetin välityksellä. Parhainen varoitusjärjestelmä ja tietojen vaihto, kuinka tämä saadaan toimia käytännössä. On tärkeää, että yrityksiä ei rangaista siitä, että ne jakavat tietoja taikka yritykset eivät sitten haluakaan hakea apua, mikäli järjestelmänsä ei toimi, vaan pikemminkin pitäisi varmistaa, että yritykset pysyvät ajan tasalla, eivätkä aina sitten jälkijunassa vasta reagoi, kun ongelmia syntyy. Ford, and I now... Kiitoksia Rova Ford, ja nyt sana on vapaa, jos joku on kiinnostunut puhumaan. Kaikilla on kaksi minuuttia aikaa. Ensimmäisenä herra Tsukularis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια. Kiitos. Tässä για την κυβερνάση. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä suuresta ponnistuksesta, kun se on esittänyt tämän ehdotuksen. Toivon, että se on hyvin tehokas ja että sillä voidaan vastata jäsenvaltioiden tarpeisiin, kun otetaan huomioon nämä herkät alueet, joita tähän liittyy. Komission ehdotuksessa on mielestäni päästy kompromisseihin ja itse asiassa tämä pirstaloittaa ehdotusta pelkäänpä itse asiassa tällä ei, että tällä vastataan enemmän komission byrokratian tarpeisiin kuin mihinkään muuhun. Verkkoturvallisuus, verkkorikollisuus, verkkomaailma, jokaisella komission jäsenellä on oma toiminta tässä minä olen sitä mieltä, että tämän sijaan meidän pitäisi löytää sellainen ratkaisu, joka tarvaa, tar- takaa verkkojen turvallisuuden. Sitä tarvitsevat kansalaiset ja taloutemme. Mihin verkkoturvallisuus päättyy ja missä virkkorekollisuus alkaa? Nämä rajat ovat hyvin vaikeita vetää. Tiedämme, että tämä kaikki liittyy todellisuuteen, kaikki, mikä, mitä tapahtuu verkossa, se vaikuttaa kansalaisten turvallisuuteen. Ja näin ollen olemme sitä mieltä, että turvallisuuden pitää olla lopullinen tavoite, mutta nyt en oikein tiedä, missä määrin on totta, että turvallisuutta tarvitaan, vai tarvitaanko vain komission byrokraattisia käytäntöjä. Olemme varmoja siitä, että pian tulee suuria rikollisia verkkoon, jotka toimivat maailmanlaajuisesti ja iskevät verkkoon. On aivan luonnollista, että kansalaiset eivät tiedä, kuinka tältä voidaan suojautua, joten ottaen huomioon tapausten sattumu, sattuminen, ei tätä asiaa voida jättää jäsenvaltioiden harteille yksin. Tiedä, mitä amerikkalaiset ovat tehneet. Esimerkiksi saksalaisten kansalaisten osalta on tietoja, jotka koskevat tietyn amerikkalaisen yrityksen asiakkaita, kahden ja puolen miljardin henkilön rekistereitä on. Me tarvitsemme sellaisen koodeksen, jolla voidaan suojautua paljon paremmin näiltä globaaleilta iskoilta. Uskon, että tietyt komission tavoitteet ovat ymmärrettäviä, mutta meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että meidän pitäisi saada aikaan paljon voimakkaampia verkon suojamekanismeja. Turvallisuus on koko järjestelmän turvallisuutta, ei yhden jäsenvaltion. Kiitos, herra Tsukalas. Rova Anders Dotter kysyi minulta, voisiko hän kysyttää brittivaltuuskunnalle kysymyksen. En voi sitä sallia, mutta Rova Ford, voitteko vastata teidän kysymykseen? Jos Ford haluaa vastata Rovandestottelin kysymykseen, niin saatte puheenvuoron sen jälkeen, kun olemme kuulleet herra Ilasia. Mutta ensin sopiiko Shadow Rapporteur from the Green. Vihreiden varjoesittelijä ei kuunnellut, mitä minä sanoin. Minä kuuntelin kyllä, mitä hän sanoi. Hän nousi ylös ja tuli juttelemaan puheenjohtaja kai, kun minä puhuin täällä. Eikä tämä osoita kunnioitusta muita kohtaan. Eli ette ota kysymystäkään vastataan. Mikäli kyse on anteeksi pyynnöstä, niin se kyllä sopii. Not in a position to say. No minä nyt en sitä pysty sanomaan. No, kuitenkin ensin. Hyvät naiset herrat, en nyt halua tähän puuttua, mutta teen pikemminkin rakenteellisen ehdotuksen. Tämän valikunnan tehtävän asettelusta kannattaa nyt pitää kiinni, koska mikäli ryhmä kättä tämän IMKon kanssa, me häviämme kaiken, koska me laadimme tässä vain lausunnon IMKolle mutta tämä tietysti kärsytään. Mikäli olemme liian kunnianhimoisia, niin meidän täytyy nyt muistaa, että nämä asiat eivät välttämättä tule tähän mietintöön. Uskon, että Unko, on tehnyt 130 tarkistusta. Tämä on suorastaan vitsi. He ovat lähettäneet, he ovat saaneet tarkistuksia sisäministeri- omilta ministeriöiltään ja kansallisvaltioista käsin, ja kaikki tulevat siitä tähän mietintöön. Tämä on naurattava. Tämän täytyy nyt muuttua. Käymme jatkuvasti aina keskustelu siitä, mitkä ovat kriittiset infrastruktuurit. Ei tätä ole millä tavalla perussopimuksissakaan määritelty. Aiemmin tätä keskustelua on jo käyty ja aina on hävitty, koska sisäministeriöt sanovat, että määrittelemme itse, mitkä ovat eurooppalaisia kriittisiä infrastruktuureja. Anders Tutter on aivan oikeassa. Mikäli haluamme vahvan määritelmän, tiukan määritelmän, taikka puitteita ja jotka löytyvät perussopimuksesta, niin täytyy pitäytyä sisämarkkinasäännöstössä, eikä pidä ryhtyä sitten puhumaan näistä kriittisistä infrastruktuurista, koska niitä ei ole määritelty, emmekä vastaa tästä kysymyksestä. Sitten vapaaehtoisuus, miten saadaan teollisuus mukaan. Minua hämmästyttää se, miten helposti sanotaan, että teollisuus on viittaa kintaalla. Yrityksillä, yritys täytyy ajatella osakkeenomistajan asiakkaitaan ja tarvista hyötyään. Mutta mikäli on kyse vapaista markkinoista, ja mikäli IMKA haluaa pois julkishallintopuolen silloin, kun on, ja se haluaa puuttua vain laitteistojen ja ohjelmistojen laatioihin, niin minun mielestäni tässä vaiheessa on hyvin vaikea määritellä ylipäänsä kriittisiä infrastruktuureja. Meidän pitäisi nyt pohtia pikemminkin sitä, miten vapaaehtoinen järjestelmä voitaisiin saada toimimaan niin, että mahdollisimman moni sektori tulisi tähän mukaan. Sellaiset, jotka ovat tärkeitä sisämarkkinoiden kannalta, sitten täytyy pohtia, kuinka teollisuus ja muut osapuolet ja myöskin komissio saisivat riittävästi aikaa saada tämän kuntoon. Ja sitten koko tämä pakottamiskeskustelu olisi turhaa. IMKO nyt pyrkii siihen, että tai IMKO katsoo, että teollisuus viittaa kintalla, mikäli ei ole mitään pakollisia sääntöjä. Minun mielestäni on, tämä ei pidä paikkaansa. Ja mikäli tämä vapaaehtoisuus valitaan lähestymistavaksi, täytyy laajentaa tiedonantovelvollisuutta. Ja kyse on että Kansainvälisestä asiasta kyse, kansainvälisyyspuoli tästä komission tekstistä puuttuu tai se on liian kapeakatseinen. Tässä puututaan lähinnä vain eurooppalaisten yritysten toimintaan, mutta kun tarkastan Yhdysvaltoja, siellä on oikea tapa. Se on sanottu, että kenties pitää vahvemmin painottaa vapaaehtoisuutta, mutta toisaalta täytyy määritellä, mistä on kyse. Ja sitten osakkeen omistajat täytyy muistaa. Ja sitten täytyy ottaa tämä sääntelypuolikin käyttö, mikä se on tarpeesta. Esimerkiksi pörssivalvontaviranomainen sanoi marraskuussa viime vuonna, että yritysten toimintakertomuksista täytyy ilmetä, kuinka paljon tappiota on syntynyt kyberrikollisuuden vuoksi. Tämä viittaa Rova Andersdotterin kysymykseen. Miksi nämä 400 miljardia on kadonnut ja tämä ei näy missään kirjoissa eikä kansissa? ei voida yksinkertaisesti vaan sanoa, että, sanoa, että tämä on vain pelkästään tappiota, vaan pitäisi myöskin määritellä, kuinka paljon kyberrikollisuuden vuoksi on tullut tappiota. Miten me voimme myötävaikuttaa siihen, että sisämarkkina-artikla otetaan pohjaksi ja kuinka saamme hyötyä ja etua Euroopan sisämarkkinoilla, koska muuten tässä ollaan jatkuvasti täällä samassa, samassa sillä olossa komission kanssa kuin aina ennenkin tässä kysymyksessä. Ja nyt sallin, että Anders Dottir voi esittää kysymyksen teidän asiaan, no sitten päätä vastatteko tai ette. Sallin sen siitä syystä, että Anders Dotter tuli pakeleeni kysymään, saako hän kysyä teiltä vai ei. Ei hän tullut tänne vain jutustelemaan. Eli hän saa nyt esittää kysymyksen. So in order to Mr. Chichester for a point of order. Mr. Chairman, she was not listening to my colleague. Mutta juuri mikäli kollega ei kuuntele, niin tämä on kyllä tos, todellakin törkeä. Ette te kuunnella, te, te juttelitte puheenjohtajan kanssa. Ja meillä naisilla on aika hyvä kyky. Samanaikaisesti tehdään monta asiaa. Sitä minä teen silloinkin. I will allow the question. Saatte esittää kysymyksen, mutta lyhyesti ytimekkäästi, jos haluatte vastata, niin, niin saatte puheenvuoron. Jos ette vastaa, niin se on se päätöksenä sitten. Anteeksi, mikäli vaikutti siltä, että en kunnioittanut osoitan kunnioitusta teitä kohtaan. Niin tämä ei ole tarkoitus ollenkaan. Kysymyksiä kuuluu. kuningaskunta investoi 500 miljoonaa puntaa estääkseen kyberhyökkäyksiä. Miten te kuvittelette, että kansalaisetko teet yhteistyötä luodakseen sisämarkkineita voivat olla luottavaisin mielin ja uskoa tällaiseen foorumiin, jota te, jonka jalkojen alta te jatkuvasti kaivatte maata sotilastoimien kautta. Olemme erottaneet sotilastoimet tästä, koska internetin pitäisi olla mukava sivistynyt paikka, jossa kaikki tulevat toimeen keskenään ja pitävät toisistaan. Do you want to answer? Haluatteko vastata? Fine. Selvä, hyvä. No niin, sitten puheenvuoro saa komissio, kolme minuuttia herra Kalve. Yes, thank you. Uh... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa aika laajasta tuesta aloitteelle. Totta kai ymmärrämme, että tässä on asioita, jotta täytyy vielä selventää. Mutta puuttuisin nyt kaikkein tärkeimpiin asioihin, koska aika rientää. Ensinnäkin luottamus. Toki se on myös tässä taustalla ollut yhtenä tärkeänä tekijänä, miksi ylipäätään tätä esitimme, niin että kaikki sidotturyhmät jäsenvaltiot voisivat jatkossakin kehittää digitaalisia sisämarkkinoita Euroopassa. Niin ikään direktiivin soveltamisalan kohdalla pyrimme olemaan tehokkaita ja luomaan mahdollisimman vähän rasitetta, luottaen jo nykyisiin rakenteisiin eri maissa. Ei esitetä uusia rakenteita, vaan halutaan varmistaa, että meillä on ainakin vähemmästahon yhteinen pohja verkko- ja tietoturvalle. Keskusteluista olin ymmärtävinäni, että se mikä tässä nyt on kaikkein hankalinta on nimenomaan markkinatoimijoiden kirjo, jotka joutuisivat näitä velvollisuuksia noudattamaan. Kiitos herra Ehlerille kommenteista liittyen perusrakenteisiin, mutta kyllä tässä pitäisi miettiä muitakin kuin kriittisiä perusrakenteita, vaan huomioida kaikki tärkeimmät internetyritykset, joilla on nyt tärkeä osa silloin, kun pyritään pääsemään meidän tavoitteeseemme, eli digitaaliseen agendaan, digitaalisiin sisämarkkinoihin – niin, että palvelut ovat jotenkin järkeviä myös tietoyhteiskunnan toiminnalle ja taloudelle. Direktiivin myötä me haluamme totta kai luoda yhdenmukaiset toimintasäännöt kaikille yrityksille, jotka ovat samoissa kilpailuolosuhteissa. Meillä on jo teleoperaattorit noudattamassa tiettyjä velvoitteita, niitäkin on tässä direktiivissä, mutta on paljon muitakin tulossa. Internetyrityksiä on syntynyt ja saattaa syntyä jatkossakin jotka voivat tarjota samanlaisia palveluita. Siksi nekin on huomioitava sen takaamiseksi, että meillä on yhdenmukaiset toimintasäännöt. Kiitoksia. Thank you very much. Ms. Ford, you want the floor? Um, yes. Rova Ford. Response to your question. Vastauksena kysymykseen toitte selvästi esille, että teidän näkemyksenne mukaan tämä asia on sisämarkkina-asia eikä puolustusalan asiakirja. Mutta sitten tulitte takaisin ja esitette minulle teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenenä esititte kysymyksen, joka koskee UK-puolustusta, joka ei ole tämän valiokunnan toimialaa. Voisitteko esittää kysymyksenne yhdistyneen kuningaskunnan edustajalle kirjaillisena. Voin luvata, että se taata viedään sitten eteenpäin vastuuhenkilöille ja he voivat vastata. Tässä on osa tästä asiasta koskee juuri näitä verkkohäiriöitä. Monet ovat teknisiä, inhimillisiä eroja ja myös tahallisia iskuja. Ja mielestäni on tärkeää tutkia kaikkia näitä potentiaalisia alueita, mutta teidän kysymyksenne koskien brittien puolustuspolitiikka, niin, niin voin kyllä luvata, että se voidaan lähettää eteenpäin, mutta en voi sitä teollisuus- ja energiavaliokunnan jäsenenä ottaa vastattavaksi. niin. Kiitoksia, rouva Ford. Ja sitten esitteli, äh, valmistelija voi vetää langat yhteen. Kiitos puheenjohtaja. No niin, nähdään jo, että tästä tulee vielä kiinnostavia, kiihkeitä keskusteluja. Se on oikein hyvä. Aivan aluksi haluaisin sanoa asian, joka on aika itsestään selvä. Internet vaikuttaa kaikkeen. Kaiken tyyppiseen teollisuuteen, sisämarkkinoihinkin siinä mielessä. Se vaikuttaa turvallisuuteen, Vatikaaniin se vaikuttaa. Se, puhumme todella internetistä ja Todella on varmaa, että riippuen siitä, mitä prioriteetteja katsotaan tästä valiokunnasta käsin, niin kyllähän se vaikuttaa ihan kaikkeen. Sillä on valtava vaikutus ihmiskunnan kehitykseen. Internet todella vaikuttaa kaikkeen, joten eipä varmaankaan kannata sen enempää sitä painottaa. Tässä ensimmäisessä keskustelussa on jo tullut esille asioita, joista voin olla hyvin samaa mieltä ja joista itsekin puhuin alkaen näistä varjaesittelijä Kalfinin lausunnoista koskien sitä, kuinka tietoa välitetään ja Kreutzmann ja Ford puhuivat siitä, että olisi tarpeen katsoa uudelleen tätä soveltamisalaa. Ja sitten nämä luottamuskysymykset, erityisesti kaksisuuntainen vuoropuhelu, sen tarve. Siitä mitä Eiler sanoi, niin nyt näin kylmiltään ymmärrän kyllä näitä näkökohtia, mutta esimerkiksi se, että taitan, että kaikilla on oikeus osallistua, minusta on Tämä on hyvin kiinnostavaa. On hyvin kiinnostava tarkastella sekä joka komission ehdotuksessa on mukana, joka itse asiassa voi vahingoittaa osallistumista, kuten esimerkiksi nämä luettelot tahoista, joilla on ongelmia. Ja tämä kaksi suuntaisen vuoropuhelun tarve on stimuloitava kaikkien mahdollisten sektorien osallistumista ja nämä hieman rankaisevat äh, näkökohdat, kuten nämä luettelot hankaluuksissa olevista tai, tai sitten tämä kaksisuuntainen tieto, niin ne ovat äh, tärkeitä kannustimena, mutta pyrin jatkossa keskittymään moniin näistä asioista. Olen niistä pitkälti yhtä mieltä ja pyrin saamaan tästä sellaisen näkemyksen tältä valiokunta, miksi meidän olisi korostettava tiettyjä näkökohtia. Myös perusteluosassa voisin sitten perusteellisemmin näitä asioita käsitellä. Tässäpä kaikki. Kiitoksia tästä. Olen varma, että hyvin tiivistä ja innostunutta yle yhteistyötä tästä vielä tulee. Kiitoksia. Kiitoksia Kosterova Castillo. Ja nyt kiiruusti seuraavaan kohtaan. Ja lausunto. Meillä on 20 minuuttia varattu tätä varten. Eli varmasti äänestys alkaakin vasta 16.15. Ei kun anteeksi, tässä täytyy vielä edellisen kohdalla todeta, että tarkistuksen määräaika on torstai 7. marraskuuta puolelta päivän. Eli nyt, Rouva Varela, olkaa hyvä. Gracias, presidente. No, esto es... Kiitos, puheenjohtaja. Kyseessä on lausunto aiheesta, josta ollaan jo monen kertaan tässä valiokunnassa keskustelleet, ja tämä parlamentti on tehnyt aloitteita alalta. Tarkoituksena on, että Euroopan unioni kehittäisi suotuisen ympäristön yrityksille, myös näille uusille yrityksille ja työpaikkojen luomiseksi. Tämä on tärkeä asia tässä. Minulla on rajallinen määrä merkkejä käytettävissä, siksi tämä on lyhyt, mutta tärkeimmät kohdat ovat seuraavat. Korostetaan yritysten integrointipolitiikkaa ja, ja sen integroitumista Euroopan unionin politiikkaan – Useita direktiivejä on jo hyväksytty, monia toimia tämä parlamentti on hyväksynyt, joita kuitenkaan ei ole leimannut tehokkuus, koska ei ole ollut mitään harmonisointua politiikkaa tai jäsenvaltiot eivät ole sitä täytäntöön panneet. Tässä lausunnossa äh, tavoitteena on vähentää lainsäädän, äh, har, vähentää byrokratiaa ja harmonisoida äh, mahdollisuuksia toimia, luoda investointipääomaa ja varmistaa rahoituksen saaminen. Olemme kosmeohjelmasta ohjelmasta kovin yhtä mieltä, mutta olemme pahoillamme sen vähäisestä budjetista ja Horisontti 2020-ohjelmassa ei juurikaan näy yritysosa. kosme ohjelma myös on mainittava monen monivuotisessa rahoitusnäkymissä ei myöskään ole riittävää budjettia tätä asiaa varten. Sitten olisi edistettävää oppimiskulttuuria, riskikulttuurin omaksumista, niin että yrittäjät ja tulevat yrittäjät saisivat oppia. Kansainvälinen tuki, julkisen sektorin osallistuminen, julkisen hankintojen menettelyt ja koordinointi uusien tulevaisuuden yritysten ja jo olemassa olevien yritysten välillä oppimisen siirtämiseksi tai tietotaidon siirtämiseksi. Lausunnossa ei ehkä ole kovinkaan paljon sanoja, mutta aihe on hyvin tärkeä ja yritämme parantaa sitä tarkistusten myötä ja toivon, että komissiot, äh, että kollegat lähettävät panoksensa tarkistusten muodossa. Kiitoksia. Mr. Tsukalas. Herra Tsukalas. Thank you, Chair. I would like to point out that I... Niin, toteaisin, että olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä lausunto. Minä vakaasti uskon, että meidän valiokuntamme olisi pitänyt olla aloitteellisempi ja kunnianhimoisempi ja pyrkinyt viemään eteenpäin eri aloitteita ja mietintöjä, joita olemme käynnistäneet viime vuosina niin, että yritystemme ja pk-yritystemme mahdollisuudet kasvua olisivat paremmat, että saadaan korkealaatuisia työpaikkoja näinä maapallostumisen aikoina. Nyt on ilmeistä, kun kriisistä olemme nyt pääsemässä eroon, niin että edessä on kasvoivan työpaikkoja. Kun meillä on 6 miljoonaa työtöntä EU-ssa jo, niin tämähän on aika pommi EU-ssa. Yhteiskuntamme ja taloutemme eivät ole elinkelpoisia tältä pohjalta pitkällä aikavälillä, jos ei tätä nyt kiireesti hoideta kuntoon. Varsinkin ajatellen minun maatani, vaikka meillä on parhaiten koulutettu sukupolvi, niin kuitenkin nuorten työttömyys on yli 60 prosenttia. Se on johtanut aivovuotoon ja se rapauttaa meidän valmiuksiamme saada aikakasvua jatkossa. Totta kai ei tämä ole mikään Kreikan asia, vaan tämä on nähtävissä monissa muissakin EU-maissa. Talo, kotitaloudet ja yritykset ovat valtavasti sijoittaneet varoja koulutukseen ja ammattikoulutuksen nuorisomme hyväksi, joilla on yliopiston tutkintoja, tohtoritutkintoja, ja nyt kaikki nämä tiedot ja taidot jäävät käyttämättä, kun he ovat huonosti palkatuissa tilapäisissä töissä, siellä se on täällä Euroopassa. Työmarkkinoilla ei ole enää pystytty luomaan heille perinteisiä työpaikkoja, joita me käytimme hyväksemme aikaisemmin eri piirissä. Emme tee sitä sen helpommaksi heille myöskään luoda heidän omia työpaikkojaan. Meidän esteemme ja sääntömme sisämarkkinoilla, olipa sitten kyse perinteisistä tai digitaalista markkinoista, tekevät hyvin vaikeaksi uusyrityksille selviytyä ja kasvaa. Ja siksi kun ajatellaan uusyrityksiä, joita nyt luodaan, unionissa, niin eivät he välttämättä pääse rahoituksen piiriin piilaakson asti. Haluaisin korostaa myös, mikä merkitys on digitaloudella, kun työpaikkoja luodaan. Varsinkin kun digitalous liittyen niihin aloihin, joissa olemme vahvoja perinteisesti, jos ajatellaan meidän matkailua ja perintömme esimerkiksi. Kymmenen vuotta on se ajaneksi, jota tarvitaan uusyrityksellä yleensä noin viitisen miljoonaa, jotta voidaan luoda tuote markkinoille, kun meillä on nyt uutta tekniikkaa ja digitaalisia välineitä, pilvipalvelut esimerkiksi, niin ehkä nyt ollaan päästy murto-osaan kustannuksissa. Meillä on useita ohjelmia yritysten auttamiseksi ja pk-yritysten auttamiseksi, horisontti esimerkiksi tai Eurooppa 2020, mutta Sinne on annettu kovin vähän varoja, siksi ne ovat riittämättömät, eikä siinä saada aikaa mitään muutoksia. Ei meillä ole varaa olla investoimatta lahjakkuuksiin. Meidän ponnist, täytyy ponnistella heidän auttamiseksenne, luoda uusi työpaikka, uusi työpaikka. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Tsukkalas, herra Kreutzmann. Kiitoksia, Katson, että Rova Bereran tekemä lausuntoluonnos on oikein hyvä. Hän ottaa esiin kaikkein tärkeimmät seikat, jotka liittyvät tähän ongelmakenttään. Muutama huomautus. Ensinnäkin kohta C. Yritysten tukemiseen tarkoitetut toimet. Kyse on 2,5 prosentista kokonaisbudjetista. Minun minä olen muiden ryhmien kanssa samaa mieltä siitä, että pk-yrityksiä pitäisi erityisestikin auttaa ja 60 prosenttia budjetista pitäisi juuri kohdentaa pk-yrityksiin. Kohdasta ei toteaisin, että tukitoimien koordinointi kaikilla tasolla on tietystikin toivomisen arvoista toivottavaa. Katson kuitenkin, että paikallistason mainitseminen menee hieman liian pitkälle, koska kyse on hyvin monimutkaisesta eurooppalaisesta toimista. Lisäksi toteaisin, että nuoret ja innovatiiviset yritykset erityisestikin tarvitsevat tukea, etenkin sellaiset, jotka menevät uusille markkinoille. Joskus haluat, että kaikki pk-yritykset haluttaisiin yritystoin kohteeksi hyvin paljon uutta potentiaalia pitäisi pystyä käyttämään hyväksi, mutta käytännössä kuitenkin digitaalisia sisämarkkinoilla monia esteitä, jotka estävät yrityksiä tulemasta mukaan tarjoamaan tuotteitaan sisämarkkinoilla. ALV-säännöstö ja tämän tyyppiset byrokraattiset esteet pitäisi poistaa, niitä pitäisi lieventää niin, että innovaatiota, kasvua ja kestäviä työpaikkoja voitaisiin luoda sisämarkkinoille. Kiitos herra Kreutzovir ja professori Lambert. don't want the floor. Okay. Ei haluakaan puhua Rova Ford. Um, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä lausunto. Ja muutama asia. Mainitsitte myös virkavaltaisuuden leikkaamisen. Totta kai komissio on pk kanssa pyrkinyt myös selvittämään, mikä on pk tärkeintä lainsäädännössä. Ehkä tässä valiokunnassa on huom- tärkeää huomioida, että nyt haluamme jotain tuloksiakin virkavaltaisuuden leikkaamiseksi kaikissa kymmenessä tärkeimmässä asiassa. Ja panna tänne ihan mitä halutaan toimina kussakin säädöksessä, jotka pk ovat ottaneet esille kaikkein virkavaltaisimpina. Kyllä, on tärkeää, että EU on jotain aloitteita käynnistänyt rahoituksen takaamiseksi, mutta vielä enemmän täytyy saada aikaan, täytyy tukea jäsenvaltioita, kun ne ovat auttaneet rahoituksessa pk-yrityksiä, niin että saadaan myös yksityinen sektori mukaan rahoituksen julkisen rinnalle. Mielestäni tärkeää nyt ymmärtää, että jotkut maat ovat nyt näkemässä valoa tunnelin päässä. Irlanti viimeaikaisen tietojen pohjalta – mahdollisesti on nyt pääsemässä nousuun. Meilläkin on jo omassa maassamme 300 000 suuryritystä ja miljoona uusi työpaikkaa tulla. Täytyy ottaa esille nekin, joissa on tahti parantunut. Meidän täytyy varmistaa, että komissio myös noudattaa paremman sääntelyn ja fiksuman sääntelyn tavoitteita niin, että puretaan virkavaltaisuutta ja sääntelyä silloin, kun on menty liian pitkälle. Tässä minun näkemykseni. Katsotaan niitä maita, joissa on pärjätty hyvin. Täytyy saada mukaan myös yksityinen sektori julkisen rinnalle, oppia toisiltamme niin, että saadaan aikaan toimintaa, täsmällistä toimintaa. Ja sitten tuodaan esille se esimerkiksi työaikadirektiivin osalta, mitä me halusimme täällä. Se on myös kymmenen kärjessä listalla. Halutaanko siellä EUn toimivalta vai ei? Mitä pk-yritykset puolestaan haluavat, niin että päästäisiin normeista jostakin säädöksistä? Thank you, Ms. Ford. Kiitoksia, Rova Ford. Herra Vidal Quadras, minuutti. Thank you, Chair. Uh, I... Kiitos, puheenjohtaja. Uskon, että voimme kiittää Roa Barreraa erinomaisesta lausuntoluonnoksesta. Hän huomauttaa muutamia tärkeitä seikkoja. Hän mainitsee, kuinka tärkeä rooli on internetillä, ei pelkästään yritysten PR-toiminnassa, vaan myöskin rahoituksen saamisessa vertaisa ryhmältä saadun rahoituksen osalta. Meidän täytyy luoda nyt siltoja koulutuksen ja niiden tietojen taitojen osalta, jotka tarvitaan markkinoilla. On aivan oikein, että hän viittaa myöskin oppisopimuskoulutukseen, koska tämä auttaa koulunsa päättäneitä nuoria pääsemään työelämän piirin oppimaan tarvittavia taitoja. Meidän valiokuntamme lausunto peräänkuuluttaa sitä, että tuemme yrittäjähenkisyyttä hyvin nuoresta iästä eteenpäin – ja että aina muistetaan se, että yritykset luovat työpaikkoja, ei julkisen sektorin kasvulla niitä luoda. Ja lopuksi meidän täytyy kuunnella niitä huolia, joita on pk-yritysten suunnalla. Ja aina pitää muistaa, että pk-yritykset ovat Euroopan teollisuuden selkäranka. Ready for one minute. Herra Brod, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti, koska minä olen sitä mieltä, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ja täällä jo tuotekin esille se, että tarvitaan rahoitusta. Se täytyy taata yrityksille, varsinkin PK-yrityksille. Se, että on myös suojaa ja tietoa patenteista. Ja minä uskoisin, että olisi erittäin hyvä miettiä myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja yhteisyrityksiä työpaikkojen luojina silloin, kun on kyse korkeasta teknologiasta. Lopuksi haluaisin vielä tähdentää sitä tarvetta, että yhä syvällämme mennään myös yritysten yritysvastuussa. Nimittäin se, että pystyy toimimaan, mutta samaan aikaan kuitenkin olemaan vastuullinen. Eli siinä täytyy arvioida riskejä ohi sen, mitä ajatellaan voiton tavoittelussa tai mitä jää viivan alle kaikissa yrityksissä. Kiitos. Thank you very much. miss, Kiitoksia, Rova Tack så mycket. Kiitoksia kovasti. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegaa, rouva Barea. Hän on tehnyt erittäin fiksun ehdotuksen, kun pyritään vireyttämään PK-yritystoimintaa, jotta jotta yritykset voisivat kehittyä EU-ssa. Hän ne, nimittäin ei ole tehnyt niin kuin valitettavasti kauhean moni parlamentissa on tehnyt, eli pyrkinyt luomaan pk-yrityksille oman alueensa niin, että ikään kuin pitäisikään noudattaa kaikkia lakeja ja säällisiä määräyksiä, ajatellaan esimerkiksi työympäristömääräyksiä tai ylipäätään työntekijöitä – Sille tielle emme saa mennä. Jo ensimmäisessä kohdassaan hän korostaa nimenomaan sitä, että tarvitaan myös yhteiskunnallista vastuuta. Tarvitaan ensinnäkin työehtosopimusneuvotteluja, työympäristömääräyksiä. Eli näidenkin pitäisi olla yhtäläisiä oikeuksia niille, jotka tekevät työtä pk-yrityksessäkin kuin keskisuurissa tai suuressa yrityksessä – sitä ei voi, sinänsä tinkiä. Olemme tehneet joitakin valiokuntaloitteisia mietintöjä, joissa juuri on otettu tämä ajatus esille, että pk-yrityksi voisi ikään kuin olla poikkeus tässä. Ja näin työntekijät olisivat alttiita toisenlaisille riskeille, uudemmalle kohtelulle kuin muut työntekijät markkinoilla. Sitä emme voi koskaan hyväksyä. Kiitoksia Rova Ulskuk ja sitten seuraavaksi komissio, herra Gundberg. Yes, thank you for letting me comment. Kiitoksia, että saan kommentoida. Aivan lyhyesti vain teollisuuspolitiikasta. Yrityksen suotuisa ympäristö. Niin se tarkoittaa on tarpeellista, että yritykset voivat käyttää innovatiivista kapasiteettia ja taiteen hyväksi. Siksi tämän kautta voimme myöskin puuttua työttömyysongelmaan. Tämä kaikki tiedonanto perustuu neljälle pilarille. Ne mainittiin täällä tänäänkin keskustelussa. Rahoituksen saanti ja tietotaito, niistä on jo puhuttu. Osaaminen. Nyt ollaan pistämässä täytäntöön tätä politiikkaa. Täytyy kuitenkin todeta, että hyvin paljon tästä täytäntöönpanotyöstä on osittain komission kontolla, mutta myöskin jäsenvaltioilla ja alueilla on oma roolinsa. Käymme jatkuvasti näiden kanssa keskustelua erinäisillä foorumeilla ja myöskin silloin, kun kohdisjohdaston puolella tehdään ohjelmasuunnittelutyötä. Sielläkin pohditaan kilpailukyvyn parantamista ja teollisuuden kasvua, kuinka tähän päästään. Syyskuussa pitämässään puheenvuorossa Barroso viittasi siihen, kuinka pitää parantaa täytäntöönpanoa ja pyrkiä parantamaan teollisuuspolitiikkaa muutoinkin. Tätä juuri teemme parhaillaan helmikuussa ensi vuonna. Eurooppa-neuvoston huippukokous tulee puhumaan teollisuuspolitiikasta. Täällä puhuttiin myöskin byrokratiasta. Tämän asiasta on puhuttu jo vuosikausia ja silloin, kun on pyritty parantamaan lainsäädäntötyötä. Ja kuten tiedätte, nyt ryhdymme tekemään tällaisia fitness checks-tarkastuksia, miten eri säännöt vaikuttavat pitkän aikavälin kilpailukykyyn, mitä voidaan tehdä näiden puiteolosuhteiden parantamiseksi. Aloitimme alumiini- ja öljynjalostusalasta. Työ kestää aikansa, mutta uskon, että tämä on yksi tapa, jolla komissio voi puuttua tähän byrokratiakysymykseen. kysymykseen. Kiitoksia kovasti ja vielä lopuksi Rouva Barea. Bueno, nada más que dar las gracias. Haluaisin vain kiittää kaikkia. Uskon, että kaikki puheenvuorot olivat samassa hengessä. Huoli työllisyydestä on keskeinen asia. On totta, että aika vaikeat ajat ovat edessä työttömyyden ja työllisyyden osalta. Jotkut valtiot ovat parantamassa tilannetta, toiset eivät. Toisaalta rahoituksen saaminen on toinen vaikeus. Minusta kaikki panokset olivat hyödyllisiä. Toivon, että teette tarkistuksia niin, että tekstejä voidaan vielä parantaa. Kiitoksia. Thank you to... Kiitos valmistelijalle. Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistai 5. marraskuuta puolelta päivin. Eli nyt pääsemme toimittamaan äänestykset kahden minuutin päästä. puheenvuoro, Mr. Rybik. Työllisyyspuheenvuoro, Anna Rybik. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on pyyntö. Tämä liittyy äänestysjärjestelyihin. Ehdotaisin, että ensi vuoden maaliskuussa niin pian kuin mahdollisuus, niin kuin mahdollis, niin pian kuin saataisiin tarkkaan aikatauluäänestyksiä varten niin, että mitään ongelmia ei syntyisi, että suunnittelisi mahdollisimman pitkänäköistä. No näin täytyy tietysti tehdäkin, mutta kaikki riippuu aina siitä, miten pitkään jäsenet puhuvat. Siitä riippuu, milloin päästään äänestämään. Ruvetaan tuomittamaan äänestyksiä ensimmäisenä. Koeäänestys. Äänestys alkaa. <laughs> That's not a okay, good idea. <laughs> Vote is closed. The vote is closed. too. That's fine. That's fine. Okay. Sehän vaikuttaa hyvältä. No niin, sitten työjärjestyspuheenvuoro. Herzog has her card. Herzog, onkin kortti mukana kaikilla on. Ulskuk, haluatteko vielä puhua jotain? I'd like to... Kyllä. Haluaisin pyytää saada esittää suosien tarkistuksen kompromissitarkistukseen 12. Haluan nyt muuttaa sanan may sanaksi shall. Eli sen sijaan, että voi täytyy. Artikla 23 alakohta yksi. We will come back to it uh, when we reach it and then... No, katsotaan sitten siinä vaiheessa. Ja sitten jos joku on vastaan, neljän täytyy vastustaa suullista tarkistusta, niin silloin sitä ei voida käsitellä, mutta katsotaan sitten, kun päästään sinne. Anders Dottarillakin on työjärjestyspuheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kun me äänestämme, haluaisin esittää sen huolen aiheen, että tämä työ ei millään tavalla paranna turvallisuutta tai avoimuutta takana näitä muitakaan tavoitteita. Tämä on erittäin huonosti teknisesti muotoiltu tämä teksti, eikä tämä tule parantaa millään tavalla olemassa olevia puitteita eikä palveluiden tarjoajien asemaa. Pikemminkin tässä Euroopan markkinat altistuvat ulkomaisille karteleille, joten varoittaisin kollegoita sen osalta, miten heidän kantaa sitten loppuäänestyksessä käyttää tämän asian suhteen. Anyway. No, joka tapauksessahan näin tehdään. Nyt olemme valmiita. Kompromissi yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111-113, 114 asti. 111-114 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. 12 ja 16 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää kumoon meni 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Epäselväksi jäi ainakin minulle. Tarkistamme koneäänestyksen äänestys. Alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 2021 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Seuraavaksi 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Haluatte tarkistuttaa? Äänestys alkaa. 129, anteeksi. Tarkistamme 129. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 Haluatko tarkistuttaa numero 138, selvä. 138, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Tarkistamme numeron 159. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Koneäänestys 192 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 2, 7 ja 71 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi ja 103 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. nyt tämä suullinen tarkistus. Would like to have an oral... Haluaisin todellakin esittää suullisen tarkistuksen. Ensimmäinen maybe sana pitäisi korvata sanalla shall be artiklassa 23 kohdassa 1. Eli sen sijaan, että voi olla, täytyy olla. Hyvä, kiitos. Vastustaako joku? Ei. Ei, vastalauseet äänestämme kompromissi 12 suullisella tarkistuksella täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. 408 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten 412 puolesta vastaan tyhjää, Haluan tarkistaa tämänkin. Koneäänestyksenä 412. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 26.15. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa numero 426. Niin teemme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten sitten 428 39 139 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 429 alueita tarkistuttaan 428 ja 139. 428 ja 139 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kyllä vain. Selvä. Ole pahoillani. 429 vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 434. Puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa koneäänestyksenä tämä 434 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty 435 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Ai tarkistetaan vielä 435kin, selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 438 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 445 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aikun anteeksi. Ja Ei nyt meni pieleen. Minulla meni pieleen vähän taaksepäin tarkistukseen 59 ja 147 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 448 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 449 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksytty. No, tarkistetaan. 61. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne 12 puolesta vastaan nostakaapa kädet ylös. Puolesta vielä. Vastaan. Selvä enemmistö hyväksytty. 73. 73. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 92 yhdessä numero 6 kanssa puolesta vastaan tyhjää, hylätty kahdeksan puolesta vastaan. Puolesta, käsi ylös, puol- vastaan, meidän täytyy tämä tarkistaa. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on käynnissä ja nyt päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten kone äänestyksenä loppuäänestys hyväksytyistä tarkistuksista. Koneäänestys siis äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty 37, 4, 1. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Ja päättyy. yksi. Ja sitten vielä toimielinten välisten neuvottelut. Siinä tarvitaan ehdoton enemmistö. 32 puolesta siis. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 35 neljä, kaksi. Ei siinä ongelmaa, sinne tulee enemmistö. Täytyy laskea tähän vielä mukaan, koska minä en painanut nappulaa. Congratulations. Onnittelut, läpi meni. So, next is the Castillo on cloud, on cloud computing. The next voting is... Uh... Seuraava Äänestys on Pilar del Castillon asia pilvipalveluista. And the first vote is the amendment 33 with the oral. Ensimmäinen 23 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta tarkistamme. We check on 20. Tarkistamme 28 tarkistuksen koneellisesti. And the vote is closed. Yeah, I'm sorry. Mistake. 29. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 auf 33. Äh, 33 haluatte tarkistaa? 34? No, Emme ole vielä äänestäneet numerosta 34. Aber Sie, Aber wir können 33 checken. Voimme kyllä tarkistaa tarkistuksen 33, mikä sitä haluatte. No kaikki selvää. Who's in favor? 34 puolesta vastaan. Hylätty selvästi. 35 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty 36 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 31 puolesta, 41 äh, puolesta vastaan, tyhjiä, hyväks, hylätty. 42 puolesta vastaan, hylätty. 43D puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50-51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten. 54, you want to check? You want to check. Haluatteko tarkistaa? 53 mukaan lukien suullinen. No, The vote is closed. Äänestys päättyy. Clearly rejected. We then move to 54. amendment 54. 54 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 60-61 yhdessä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty sitten tarkastus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. And three in favor. Kolme, kolmannen puolesta vastaan hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä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 tyhjä hyväksytty. Imko johdantokappale C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri seitsemän puolesta vastaan vastaan tyhjiä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 4 osa 2 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Libe 6 osa 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Libe 9 osa 2 puolesta vastaan tyhjä ra- hylätty. Libe 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28.2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Imko 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjä tyhjiä hyväksytty. Imko 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Tämä on Päättyy. 41 puolesta. Hyväksytty siis. Yksi tyhjä ääni. Onnittelut. We then move to the next report. the... Sitten siirrymme seuraavaan mietintöön. Rova Sartorin mietintö, joka koskee Euroopan GNSS-virastoa. Ja aloitamme tarkistuksesta 47 puolesta. Anteeksi. Oletteko nyt valmiita? Hyvä. Tarkistus 47. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 ja 49 yhtään ryhmänä, koska ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 15.24. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, tarkistukset 9 ja 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 ja 57 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 ja 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 ja 23 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 1 puolesta vastaan. En nyt oikein nähnyt käsiä. Otetaanpa uudestaan. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kont kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59, jossa on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta, siinäkin on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61, jota on suosittu korjattu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 raukea, joten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetinvalvonnasta kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 ja, 24, eh, ja 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetinvalvonnasta viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 ja 38 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetin valvonta numero 6 siitä ei äänestetäkään, koska se raukesi, joten 39 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetin valvonta numero 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42, 43 ja 44 yhtenä ryhmänä suosisesti tarkistettuina puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 73. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Budjetin Valvonta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettivalvonta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. 45 raukesi, koska tarkistus 4 hyväksyttiin. Joten tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten äänestämme koneellisesti hyväksytyistä tarkistuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38 puolesta yksi tyhjä ääni. Ja sitten neljä,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 Äänestys päättyy. Hyväksytty ääniin 39 puolesta yksi tyhjä ääni. Sitten äänestys toimijoiden välisistä neuvotteluista. Tähän tarvitaan absoluuttinen ehdoton enemmistö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39 puolesta yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Tähän päättyivätkin äänestykset. Thank you for your kindness and your help. Kiitoksia ystävällisyydestänne. Sitten seuraavaksi Kopernikukseen. Tai ehkä Elikkä annan tilaisuuden jäsenille lähteä salista. If you feel like this... Jos siltä tuntuu, että on hauskaa keskustella äänestystuloksista, niin hoitakaa keskustelut salin ulkopuolella, koska tässä on vielä tiukka esityslista työn alla. Mm. Okay, we can... Selvä. Voimme aloittaa käsittelyn tästä pitemmittä puhuitte puheenvuoron saa Rashida Datti, sanoi puheenjohtaja, esittelijä. Olen pahoillani, olen pahoillani, herra Brody. Herra Brody, SD hän on tässä, on esittelijän ja sen jälkeen sitten Rova Datti. Herra Brody, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että Kopernikus-asetusta on jo odotettu kauan. Se tulee vasta nyt pöydällemme ja siitä tulee jonkinlaista kiirettä menettelyyn. Mutta se tulee näin myöhään erityisesti johtuen siitä, että komission piti odottaa monivuotteista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen tulosta ja saada panna sitten järjestön horisontti 2020 budjettia Galileo ennen kuin se pystyy siirtymään Kopernikuksen ja muuhun avaruuspolitiikkaa koskevan sääntelyn ja rahoitukseen. Tästä johtuu, niin, tästä johtuu, että ottaen huomioon vaalikauden vaihe ja tekniset mm, vaatimukset, on jonkinlaista kiirettä hoitaa tämä asia, koska jos ei sitä saada valmiiksi ennen parlamentin hajoittamista, ennen seuraavia vaaleja, koko tämä ohjelma ja koko tämä teollisuus ja siitä riippuvat teollisuuden tekijät joutuisivat kärsimään vakavasti ja jotkut sopimukset eivät olisi valmiita ajoissa, joitakin toimia olisi pakko kumota ja keskeyttää eikä ja myös vuotuisiin budjetteihin pitäisi puuttua, joten aina ei voida odottaa, että byrokratia kulkee tiensä päähän, kun on teknisiäkin määräaikoja, jotka ovat ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi satelliitin toiminta-aika. Näinä kriisin aikoina myöhään tullut asetus vaikeuttaisi jo muutenkin vaikeaa tilannetta. Siksi pyydän, että kollegat ymmärtäisivät tämän kiireen ja yhdessä hakkakisivat ratkaisuja, joilla voitaisiin päästä sopuun. Emme tietenkään uhraa hyvää työtä, joka on jo tehty avaruusalalla. Se on edelleen strateginen toimiala sekä teollisuuden kehityksen takia Euroopassa että myös alueen ja kansalaisten turvallisuuden ja suojan takia. Tähän ohjelmaan ja sen tulevaisuuteen haluaisin yhden rahoitusta koskevan asian lisätä. On muistettava taistelu, jonka aloitin, kun puolustin GMS monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tarkoituksena oli säilyttää ainakin sama rahoitustaso tässä asetuksessa neuvostoja. Jotkut parlamentin kollegat ovat lukemattomia kertoja minua rauhoitellut ja tämän jälkeen kuitenkin olemme havainneet, että Kopernukuksen budjettia vähennetään 35-37 prosentilla. Kuitenkin säilytetään tehtävät, jotka sille määriteltiin täysbudjetilla. Mikäli tämä, tätä ohjelmaa pidetään prioriteettina unionilla niin kuin komissio ja komissio sen määrittelijä, johon ei neuvostokaan mitään vastapuolista, vastapuolista sanaa sanonut. Ja minähän olen aivan yhtä mieltä, että tämä on prioriteetti, kun otetaan huomioon lisäarvoita. Se, se tuo ympäristöpolitiikan, teollisuuspolitiikan, ilmastonmuutoksen, maatalouden, terveyden, turvallisuuden ja niin edelleen kannalta. Niin jos tämä todella on prioriteetti, ei voida jatkaa niin, että jatkuvasti kyseenalaistetaan tämä budjetti kuitenkin tarvitaan määrärahoja, jo, jo, jotka ovat ainakin 50-20 vuoden säteellä vakaita niin, että voidaan saada aikaan riittävä varmuus ja tieteellinen ja kilpailukyvyn johdonmukaisuus. Tästä syystä olisi tärkeää ajatella, että suunnittelisimme erilaista rahoitusta, vakaampaa pitkän aikavälin rahoitusta, jossa otettaisiin mukaan eri toimijat. Komission asetuksessa ei ole suuria yllätyksiä verrattuna aikaisempaan silloin, kun ohjelman nimi oli vielä GMES, eli tämä globaali seuranta turvallisuusjärjestelmä omassa asiakirjassani olen kuitenkin pyrkinyt takaisin rakenteen, joka oli GMS, GMS-asetuksessa. Se muistuttaa sitä vähän enemmän. ja Olen lisännyt jotenkin ehdotuksia koskien julkisia hankintoja. Olen ottanut säännöksiä aivan suoraan Galileo-asetuksesta, niin kuin on sovittu trilogin aikana. Olen ottanut myös ESA, tai siis avaruusvirastoa koskevia seikkoja mukaan. Mielestäni keskeiset asiat koskevat tietoja koskevaa politiikkaa ja hallinnointia. Kyseessä on yhteisön ohjelma, joka rahoitetaan kansalaisten varoin. Ja olen vakuuttunut siitä, kun päätämme, miten nämä sijoitetaan ja investoidaan, meidän on muistettava, että kulujen hallinnointi, kontrolli pitää jäädä julkisen tilan tilintekovelvollisuuden piiriin. ESAn roolista ja vastuusta viittaan asetuksen GMESn ajoilta niin, että sovitetaan vain säännökset ohjelman uuteen vaiheeseen. Tiedoista olisi todettava, että emme voi ajatella niin, että Euroopan kansalaiset joutuisivat kahteen kertaan maksamaan niistä tiedoista, joiden tuotantoon kansalaiset ovat jo osallistuneet. Eli siis aivan selvää on, että pääsyn on oltava täydellinen ja ilmainen. Joitakin ongelmia toki liittyy kilpailukykyyn, mikäli Euroopan unionin ulkopuoliset maat voivat vapaasti päästä käsiksi tietoihin, jotka ovat monien eurooppalaisten yritysten toiminnan pohjana kansainvälisillä markkinoilla. Uskon, että ehdotukseni, jonka mukaan varmistetaan ainakin tietojenvaihdon vastavuoroisuus, olisi mahdollinen vaihtoehto, mutta olen avoin ehdotuksille ja voimme keskustella. Sitten olisi löydettävä kompromissi siihen, miten voidaan järjestellä, järjestää tämä Kopernikus-komitea. En usko, että kannattaa mitään tällaista sisärengasta, tällaista Core Users Forumia perustaa ja toista, joka on vähemmän tärkeä, jolla ei ole päätösvaltaa. Olen ehdottanut verkkoa, jonka, joka jonka tarkoituksena on jakaa tietoa. Ja tätä ehdotettiin Nereus-nimisestä alueiden järjestöstä. Minusta se on ihanteellinen väline, koska näin voidaan kansalaisille ja loppukäyttäjille toimittaa kaikki Kopernikusta koskevat keskeiset tiedot. Loppujen lopuksi harjoituksen tarkoitushan on siirtyä suunnitteluvaiheesta hyödyntämisvaiheeseen niin, että voidaan hyödyntää tämän ad hoc-markkinan suurta kapasiteettia. Olen valmis ottamaan vastaan nämä rakentavia ehdotuksia ja kuuntelemaan kollegoiden lausuntoja ja mielipiteitä. Pidän niitä erittäin arvokkaina. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Prodi. Nyt sitten Rova Rashida Datti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Prodi, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Prodio hyvin tehdystä työstä tämän mietinnän tiimoilta ja totesin, että olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan ajatellen tehtyjä ehdotuksia, mutta varsinkin ajatellen, että täytyy olla valppaana, kun puhutaan rahoituksesta. Olen sitä mieltä, että jos hän nyt tuli esille näitä ongelmia, niin se pitää paikkaansa, ne on huomioittava. Olen myös sitä mieltä, että ehkä tässä jo taira vielä täydentää, että eri roolia voidaan täsmentää, että kaikki toimijat pääsevät mukaan ohjelmaan. Sen nimihän on nyt Kopernikus. Soveltamisalasta ja määritelmistä pitää vaikka sanoa, että esittelijä on korostanut komission roolia ja myös julkisia hankintoja. Se on hyvä juttu. Se indikaattoreista hän on esittänyt myös parannusta. Ne ovat näin tehokkaampia ja hyödyllisempiä. Sanoisin, että itse määritelmä indikaattoreiksi edellyttää sitä, että indikaattori on tehokas ja hyödyllinen. Ja hän korosti myös perusteluissaan sitä, että ohjelma voi johtaa kasvuun. Se olisi aika hyvä uutinen ja tarpeen nykytilanteessa kriisien päivinä. Mutta sitten jos ajatellaan alan roolia, niin olen iloinen siitä, että esittelijä on korostanut vielä enemmän tätä yhtenä osapuolena, koska se on nyt ollut poissa komission erotuksesta. Komissio on ikään kuin unohtanut sen, että itse alakin on edellytys kasvulle. Ehkä tätäkin voidaan vielä täsmentää mietintö luonnos on kuitenkin hyvä ja olemme samalla linjoilla. Teemme kyllä tarkistuksia vielä. Avaruusteollisuus on tärkeää, kuten totesin, ja sillä on oma osansa myös, jotta Kopernikus pääsee vauhtiin. Sitten mitä tulee tietosuojaan, esittelijä on edellyttänyt vastavuoroisuutta, olen samaa mieltä tästä. Kukaan ei kaivo kiistää tätä puolta. Totta kai tietoja täytyy vaihtaa kumppaneiden kesken. Täytyy myös pääsy olla tietoihin, mitä virkaisilla muuten on. Vastavuoroisuus on tärkeässä asemassa. Tässä tarvitaan kuitenkin poliittisia ponnisteluja, ettei ruveta kuitenkaan tulkitsemaan sitä eri tavoin. Eli meidän täytyy luoda puitteet myös sille, miten vastavuoroisuus määritellään. Täytyy siis selventää vielä tätä osuutta. Esimerkiksi jotain ehtoja reilulle kilpailulle. Emme halua tätä tulee ulkovalta ilmaisia tietoja pilvin pimein. Sitä paitsi se on aina hyvä toistaa, että tietoihin on pääsy. Niitä täytyy olla kuitenkin avoimia kaikille ja ilmaisia myös hätätilanteessa ja kun jotain kehitetään. Niin ennen kaikkea minä korostan vielä, mikä osa on ESAlla, komission ehdotuksessa. Sitä on määritelty ilman, että on ihan perusteltu kuitenkaan tätä riittävästi. Ajattele, mikä Esan rooli on. En palaa nyt siihen kritiikkiin, jota komissiota kohtaan on esitetty, koska joskus se ei ole ihan ollut ajan tasalla. Emme halua korjata yksityisaloitteita, jos sellaisia on. Tietenkin muutkin toimijat ja alat, ovat yksityiset ja julkisia, tekevät paremmassa asemassa tämän roolin toteuttamiseksi. Sitä paitsi ei tässä pidä vielä pohjaa omalta kilpailultakaan, kun ajatellaan Esan roolia. Ehkä se olisi vähän tekopyhää. Nyt tarvitaan puitteet sille, että sitä voidaan myös valvoa parlamentin suunnaltakin. Olisi ihan kiva, että silloin tällöin demokraattisen valvontakin harjoitettaisiin siinä, mitä toimivaltaa on siirretty komissiolta. Ei siitä ole haittaa kenellekään esittelijä on ottanut huomioon myös tilivelvollisuuden, mutta tästä mennään vielä kerran. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Rova Datti. Ja nyt minä puhun itse. Olen nimittäin ALDE-ryhmän varjoesittelijänä. Ja ALDE toteaa ensinnäkin, että komission ehdotus on. Kopernikus-ohjelmaksi on eri, erinomaisen tervetullut. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä Rova Datin kanssa. Niin ikään haluaisin onnitella esittelijä herra Brodia hänen antamuksellisesta työstään tämän erittäin tärkeän asian eteenpäin viemisessä. En nyt aio käydä lävitse liian paljon yksityiskohtia. Totesin vain, että hienoa on se, että Brody katsoo, että tämä pitäisi rajoittaa siihen, että tarkastellaan tiedon ilmaisuutta ja tiedonsaannin mahdollisuutta silloin, kun ne maat ovat osallistuneet tiedon tuottamiseen. Niillä on myöskin vastavuoroisesti oikeus saada tätä tietoa käyttöönsä. Tarkoituksena on luoda tiedonjakeluverkosto, joka puolestaan parantaa pk-yritysten ja kansallisten elinten mahdollisuutta saada tietoa. Haluaisin esittää yhden seikan vielä, joka liittyy tämän ohjelman rakenteeseen. Komissio ehdottaa sitä, että ESAlle ei anneta hankintaviranomaisen roolia, vaan tämä rooli on komission käsissä. Sikäli kun olen lukenut tämän ehdotuksen oikein, oikaiskaa minulle, olen väärässä. Mä täytyy pohtia tarkalleen, kuinka tämä ohjelma kaikkein järkevimmin kannattaisi hoitaa. Tässä saattaa syntyä päällekkäisyyttä sekä päätöksentekoon että hallintoon ja tästä puolestaan syntyy tarpeetonta viivettä. Olisin iloinen, mikäli voisimme ratkaista tämän ongelman vielä neuvotteluissa, jotka ovat edessämme. Kiitoksia siitä, että sain puhua puheenjohtaja ja nyt sitten annan puheenvuoron herra Anteeksi, pyydän anteeksi. Minä, minä menen tässä aivan sekaisin. Rova Andersdotter on listalla ennen teitä. You chair. I assure you that uh, it is... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on kunnia olla herra Starsnovskin kaltainen tässä valiokunnassa. Ei, eipä tämä sekaannus mitään. Haluaisin ilmaista valmiuteni tehdä työtä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä asiassa. Uskon, että kyllä saamme aikaan hyvän tuloksen. Olen sitä mieltä, että komission linja tässä asiassa on rohkaiseva yhteistyö, avoimuus ovat hyviä asioita Euroopan unionille. Se tekee meistä yhdessä vahvoja, joten on erittäin hyvä, että Euroopan komissio korostaa tätä. Se, että komissio haluaa aloittaa keskustelun ja koskien tietojen omistajuutta ja siihen pääsy on erittäin hyvä yksityiskohdat on tarkkaan hiottava. Henkilökohtaisesti kannatan vapaata pääsyä ja tiedon vapaata virtaamista. Kuitenkin se, että komissiolle annetaan delegoidan valta asettaa rajoituksia, tämä on asia, jota meidän on tarkemmin tutkittava. Haluaisin sellaisen tuloksen, joka rohkaisee innovointia ja tukee pk-yrityksiä ja alueviranomaisia. Erityisesti kannatan ESAn mukaan ottamista tähän työhön. Se on jo toimivaa yhteistyötä. Se auttaa monia jäsenvaltioita. Todella toivon, että saamme sellaisen tuloksen, jossa enemmän tietoa saadaan useimmille ihmisille käytettäväksi, koska näin voidaan luoda perustan hedelmälliselle yhteistyölle tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos Amelia. Ja nyt sitten herra Tosenovski. Kiitos puheenjohtaja tämän puheenvuoron. Minä todellakin nyt haluaisin kiittää herra Proodia hänen mietinnöstään. Hän on tehnyt ponnekkaasti työtä sen parissa. En nyt halua toistaa sitä, mitä täällä on jo todettu, koska olen paljolti samaa mieltä. Itse pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että osana Kopernikusta, kun sillä nyt on uusi nimikin, ei saisi olla mitään päällekkäistä toimintaa tai rahoitustakaan. Eli jos me nyt tarkastelemme kaikkia niitä toimia, joita jo rahoitetaan EUn varoin, niin ei niitä pitäisi sitten ottaa myöskään Kopernikukseen. Meidän pitäisi vain yksinkertaistaa hallintoa niin, että tietoa olisi käytettävissä yksinkertaisessa muodossa – selkein kannustimi myös siltä osin, onko se kaupallista tietoa vai muuta. Sitä pitää olla helposti tarjolla ja käytettävissä. Ei pitäisi ruveta perustamaan vain lisää virastoja tai rakenteita. Ne olisivat varmasti sitten myöhemmin kuitenkin aika ongelmallisia hallita. Meidän pitäisi siis ennen kaikkea saada toimimaan kunnolla jo olemassa oleva virasto, eli ESA. Me emme halua mitään päällekkäistä toimintaa tai rahoitusta, eikä ylipäätään hallintoa. Aika paljon täällä on tästä todettu, eli en halua tässä tuhlata aikaa sen enempää, koska alkaa olla jo myöhäinen ajankohta, mutta mieluusti kuitenkin minä osallistun minäkin tähän yhteistyöhön herra Roodin kanssa EKR-ryhmän puolestaan. Pidän tätä todellakin tärkeänä ohjelmana ja sille pitää antaa nyt hyvä suunta. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Tosenowski. Kuten tiedätte, tämä kuuluu 49 artiklan piiriin, eli tästä kuullaan myös budjettivaliokuntaa. Rouva Karvalju on tämäkin valiokunnan jäsen muuten, että olkaapa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinni, kiittää esittelijää herra Brodia ja myös varjoesittelijöitä. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Esitän vain muutaman kommentin budjetista. Kuten te tiedätte, ohjelmilla on omistettu oma budjettikohtaansa otsakessa 1a yhteensä 3,786 miljoonaa vuoden 2011, vuoden 2011 hinnoilla laskettuna. Tämä määritään sitten rahoituskehysten sisällä uudestaan. Budjettivaliokunta haluaa varmistaa, että ohjelma on riittävästi rahoitusta. Mutta samanaikaisesti halutaan suojella muita eurooppalaisia ohjelmia. Budjetti on määritelty, se on nyt lukkoon ja olemme sanoneet, että lausunnossamme, että lisärahoitustarpeita tullaan kattamaan olemassa olevasta marginaalista MFFn kattojen alapuolelta ja omien varojen kattojen alapuolelta sen varmistamiseksi, että ohjelman varten löytyy lisärahoitusta ilman, että joudutaan puuttumaan muiden ohjelmien rahoitukseen, kuten Kosmen ja Horisontti 2020 ohjelman rahoitukseen otsakkeessa 1a. Tämä on erittäin tärkeä asia budjettivaliokunnan kannalta. Tämä on meidän lausunnossamme mukana. Toinen huomioni menee hyvin pitkälti yhteen sen kanssa, mitä kollegat sanovat hallintopuolesta, hallinnointipuolesta. Komission ehdotus tässä suhteessa on erittäin epämääräinen edelleenkin ja haluaisimme vahvemman hallintomallin. Lisäksi haluaisimme sitä, että parlamenttia tiedotettaisiin paremmin siitä, missä mennään. Parlamentin roolin pitäisi olla merkittävämpi silloin, kun on kyse tämän ohjelman kehittymisestä ja valvonnasta. Komission pitäisi oikea-aikaisesti antaa meille kaikki relevantti tieto ohjelmasta, erityisesti mitä tulee riskinhallintaan, kustannuksiin, aikatauluun ja myöskin tämän ohjelman toimivuuteen suorituskykyyn. Kiitos teille, Rova Karvalju. Ja Ai, ah, herra Glante haluaa vielä puheenvuoron. No, no paar Puheenjohtaja, muutama sana vain. Oikeastaan olisin vain kiittää kollegaani Romano Prodia. Sanon tämän hänelle itseilleen jo aiemmin. Vittoria, anteeksi, unohdin, että piti sinjutella. No, oli miten oli. Olisin vain painottaa tieto, tiedonjakopolitiikkaa, koska GMESn yhteydessä puhuttiin siitä, että tiedonsaannin pitäisi olla avointa ja ilmaista. Nyt tämä on tar- tarkemmin määritelty komission puolella. Olen iloinen siitä, että eurooppalaisten veronmaksajien rahat äh, käytetään sellaisella tavalla, että veronmaksajille tulee tästä hyötyä eikä lisää taakkaa. toisinkin sen puolesta, että äänestyksessä löydetään kunnollinen kompromissi niin, että ei rikota toimivaa hallintomallia sen sijaan, että koska sitten saattaisi, että globalisaatiorahastosta pitäisi jälleen kerran kaivaa veronmaksajien rahaa tätä varten. Ei, ei tällainen käy. Meidän täytyy löytää järkevä ratkaisu. Ja tietojenvaihdon pitäisi sujua hieman saman tapaan kuin Yhdysvaltain puolella. Tietojenvaihto on hyvä asia, mutta pitää katsoa, mistä tiedosta on kyse. Mikäli tietojen hakeminen on kovin työlästä ja sitten tiedon muruset, jotka saa vastavuoroisesti, eivät korvaa sitä tietomäärää, jonka itse on antanut esimerkiksi. Entä sitten, tämä on hieman dramasitoitua, mutta mikäli, mikäli tällaisia valtavia satelliittiantennia asennetaan, niin tästäkin haittaa. Minä haluaisin, että instruktori käytetään järkevästi hyväksi. GMS ja Copernicus tiedot pitäisi tieto pitäisi hoitaa sellaisella tavalla, että tieto myöskin kulkee puolin ja toisin. Olen erittäin iloinen siitä, että voin tehdä yhteistyötä jatkossakin asian edistämiseksi. Ja toivottavasti tämä saadaan ajoissa hoidettua kuntoon ja että budjetti riittää, koska muuten saattaa, että muiden ohjelmien kohdalla syntyy budjetointiongelmia, mikäli tämän suhteen budjetti ei pysy kurissa. Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoron saa komissio, herra Schulte-Brauks. Uh, yes, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Proodia hänen mietinnöstään. Hän on huomioinut monia mielenkiintoisia asioita, joihin on syytä paneutua. Hän on jo huomioinut myös GNESS, GMESS, GMSs asetuksenkin määräykset Eli tästä ollaan aika lailla samalla linjoilla myös neuvoston kanssa. Toivottavasti tästä kannat vielä lähentyvät näiltä osin. Moni puhuja otti esille sen, että tässä on leikattu varoja verrattuna siihen, mitä komissio alun perin oli toivonut. vaikka kannin ole tyytyväisiä tähän. Olemme käyneet tästä keskusteluja Esan kanssa. Olemme nyt löytäneet keinon lykätä joitakin toimia. ESA on hyväksynyt, että se antaa 1,6 miljoonaa euroa ohjelman rahoittamiseen. Näillä kahdella toimella me pystymme rahoittamaan koko ohjelman. Eli nämä ovat hyvät uutiset, vaikkakin seuraavan sukupolven kehittäminen hiukkasenkin hiukkasen lahaa jäljessä mitä tulee sitten tietopolitiikkaan, olen nähnyt, että vastavuoroisuus on saanut monessa puheenvuorossa tukea täälläkin. Komissio ei tätä tukisi, koska vastavuoroisuus suosisi vain yhtä maata, Kiinaa nimittäin. Se on se ainoa maa, jolla on ver- vertailukelpoisia satelliitteja sopiva määrä. Todennäköisesti sitten Euroopan markkinat tukkuisivat kiinalaiseen tietoon ja häirisisi meidän toimintaamme, meidän oma toimintamme kutistuisi, koska kiinalaista tieto olisi tarjolla ilmaiseksi. Varoittelisimme siis tältä osin. Meidän täytyy ottaa huomioon myös se, kuten herra Glante totesikin, suhteemme Yhdysvaltoihin – Amerikan Yhdysvallat on lähettänyt tietoa jo usea vuosikymmenen ajan Eurooppaan, siis maksutta. Olisi aika hankala ruveta menemään vastavirtaan ja sanoa, ei, kyllä, lähetämme kyllä tietoa, mutta vastiketta vastaan. Muistuttaisin herra Klantelle mistä hänkin itse puhui, eli tämä täytyy olla vertailukelpoista tietoa. Ennen kuin ruvetaan mitään tietoja vaihtamaan Yhdysvaltain kanssa, niin totta kai me tätä ruodimme. Osoitamme myös, että tiedon arvo on vastaava. Kunhan tämä on taattu, niin kuvittelisimme, että sitten tietoa kyllä saadaan maksutta. Kiitos. Kiitoksia kovasti komissiolle. Sitten herra Brody yhteyttä varten. Joo, ringrazio tut. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat näin perusteellisesti tutustuneet ehdotuksiin. Olen hyvin optimistinen. Uskon, että tässäkin kiireellisessä aikataulussa voimme saada aikaan yhteisen tekstin. Haluaisin eh, korostaa sitä, että Kopernikus, eh, GMES eh, on erittäin tärkeä väline. En ollut aikaisemmin avaruudesta niin kiinnostunut, mutta kun ajatellaan tätä ympäristövaliokunnan lähestymistapaa koska sitä, kuinka voidaan, kuinka voidaan mitata – sitä hiiltä, joka voidaan sieppata hoidetusta metsästä. Tämä on yksi niistä asioista, jonka Kopernikus voi tehdä ja minä vakuutuin siitä, että tämä todella voi olla tulee olemaan hyvä väline myös ajatellen, ajatellen päästökauppajärjestelmää Sieltä saadaan tietoja, joilla voidaan mitata ilmaston lämpenemistä ja seurata sitä. Tästä tulee siis aivan välttämätön väline. Sen on oltava käytettävissä mahdollisimman pian. Ja tietenkin sen pitäisi olla kaikkien asiasta kiinnostuneiden saatavilla, myös vastavuoroisesti. Eihän tässä tietenkään ole kysymys samanaikaisesta vastavuoroisuudesta, vaan voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi Yhdysvallat niin, että kun he ovat vastikkeita antaneet omia tietojaan, joten ihan hyvän käytöksen mukaisesti voitaisiin myös nämä seikat huomioida. Oli miten oli, teimme tämän yhdessä niin on erittäin tärkeää, että saamme työn valmiiksi hyvin nopeasti, että voimme pitää kiinni siitä mahdollisuudesta, että asiakirja saadaan valmiiksi tällä vaalikaudella. Tämä on aivan välttämätöntä, koska Kopernikus on välttämätön väline ja sen pitää olla mahdollisimman pian valmis. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Brody. And... Kiitoksia, herra Brody. Sitten kerron teille, että määräaikatarkistuksen jättämiselle on tiistai 22. lokakuuta puolelta päivin. That's all. That's all. Siinä se. Tämä kokous, seuraava kokous onkin 4. marraskuuta kello 15 alkaen ja jälleen 5. marraskuuta kello 9 alkaen täällä Brysselissä. Kiitoksia kovasti. Hauska illan jatkoa koordinaattorit. Jääkööt tänne. Aloitamme koordinaattorikokouksen mitä pikimiten, kunhan sali on tyhjentynyt. Miten osat, jotka eivät saa olla salissa.